Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung eröffnen. Hyvät kollegat, voin näin aloittaa kokouksen katsotaanpas esityslistaa ja ehdottaisin, että ensimmäisen esityslistan kohtana keskustelemme Poras Tarasjukin kanssa, joka tunnemme aikaisemmista tapaamisista. Hän on Ukrainan hallituksen erityislähettiläs Krimin nimimaan asioissa – Joten meillä on varmaan tässä oikea keskustelukumppani. Ja edustaja Kala syöstui siihen, että hänen omaistuslistan kohtaansa, siis EU-Afrikka-asia, käsitellään vain sitten kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Joten kiitokset Mihailille tästä, että hän luopui omasta kohdastaan. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole mitään tehtävänä, joten sitten menemme esityslitan kohtaan numero neljä. Mielipiteiden vaihto Boris Tarasjukin kanssa. Tähän vielä pieni kommentti ennen sitä. Pyysimme edustaja eh, Tarasukia tulemaan tänne tämän paikan päälle kertomaan meille Ukrainan kannasta tämänhetkiseen kehitykseen. Ja pari sisällöllistä kommenttia vielä tähän näin. Ensinnäkin, kaiken kansainvälisen oikeuden lukutavan mukaan on Venäjän federaation toiminta kansainvälisen oikeuden vastaista. Ja toiseksi, olin vähän mukana myöskin näissä kolmen ulkoministerin kanssa käydyssä neuvottelussa sen aikaisen presidentti Janukovicin kanssa. Ja ensimmäinen asia, joka sovittiin silloin, on, että 48 tunnin kuluessa vuoden 2004 perustuslaki tulee jälleen voimaan. Presidentti Janukovic ei pitänyt sanansa eikä allekirjoittanut tätä lakia ja poistui sitten Kievistä. Näin he ei pitänyt kiinni omasta velvoitteistaan Ja nämä myöskin vetäytyy vastuusta olematta siis paikalla siellä. Ja kuitenkin päätös tästä perustuslaista oli kuitenkin osa meidän tekemämme sopimusta. Tämän takia tämä perustuslaki on tietenkin laillisesti voimassa. Ja sen lisäksi sopimuksessa sovittiin, että kymmenen päivän kuluessa parlamentti valitsee uuden hallituksen, ja näin on tapahtunut myöskin sopimuksen mukaisesti. Ja kolmanneksi, parlamentti, joka teki tämän päätöksen, siis on tämä valittu legitimiteetti, parlamentti, ja siinä on myöskin useiden aikaisen puolueiden puolueen edustajia, jotka ovat samaa mieltä, jotka ovat myöskin tukeneet tätä hallitusta, joka on valittu, ja tätä tämänhetkistä presidenttiä. Eli tämänhetkisen tulkinnan mukaan meillä on hallinto siellä käytössä. Ja tämän kiistäminen ei ole siis oikein. Ja olen usein ollut viime kuukausina aikana Ukrainassa. Ja Maidaminilla ei enää tavattu kyllä mitään fasisteja, vaan ihan ihmisiä, jotka ovat oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustajia. Enkä nähnyt myöskään venäläisen väestön osan syrjintää. Nämä ovat molemmat asioita, siis nämä fasistit ja venäjänkielisen väestön syrjintä ovat tarua venäläisten propagandaa, jota on jo jonkun aikaa levitetty. Kummallakaan ei ole mitään perustaa. Joten ei tässä voi syntyä mitään argumentointia sille, että voidaan tehdä interventio, jotta näin Ukraina venäjänkielisiä suojeltaisiin. Ne ovat siis tietenkin venäjänkielisiä Ukrainan kansalaisia, Ukrainan kansalaisia. Tämä pitää myöskin todeta. Kielilaki ei tullut koskaan voimaan, joten tämäkään argumentti ei pidä paikkaansa. Ja tästä voin vetää vain se johtopäätöksen, että täällä mainitut argumentit eivät pidä paikkaansa, vaan kyseessä on pelkästään poliittinen voiman käyttö, Jos taas haaveillaan vanhasta imperiumista. Tämä on minun analyysini. No, miten tämä sitten tämän jälkeen tehdään sitten? Tämä onkin se vaikeampi osuus. Tästä keskustelemme nyt herra Tarasukin kanssa. Hän kertoo omasta kannastaan tähän. Boris, sinulla on puheenvuoro. Ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valikunnan jäsenet, minulla on kunnia ja etuoikeus saada tilaisuus puhua teille – minä olisin toivonut, että olisin voinut puhua teille niin, että olisin voinut kertoa teille Ukrainan kansan voitosta, siitä miten Ukrainan kansa voitti diktatuurin kolmen kuukauden mielenosoitusten, rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen – jotka alkoivat eräänlaisena reaktiona siihen, että Ukrainan viranomaiset eivät allekirjoittaneet assosiaatiosopimusta Euroopan unionin kanssa. Joten ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa kokonainen kansakunta nousi tukemaan arvoja ja periaatteita, eurooppalaisia arvoja ja periaatteita. Ja viranomaiset pyrkivät murskaamaan rauhanomaisen mielenosoituksen. Tuloksena noin sata rauhanomaista mielenosoittajaa tuli surmatuksi. Hallitus surmasi heidät. Tarkkampujat ampuvat heidät julmasti, ihmiset, jotka olivat aseistamattomia. Ja me kaikki, jotka olimme Maidan aukiolla yli kolme kuukautta, me toivoimme, että tänä aikana Ukraina löytää tiensä kohti Euroopan kansakuntien perhettä. Valitettavasti näin ei käynyt. Heti kun uusi, uudet Ukrainan demokraattiset viranomaiset alkoivat luoda valtiollisia elimiä, Venäjä alkoi puuttua siihen, miten ukrainalaiset olivat toteuttamassa unelmaansa olla erotamaton osa eurooppalaisia yhteiskuntia. Minä en aio puhua pitkään siitä, mitä Ukrainassa tapahtui. Haluaisin kuitenkin kertoa teille, että olen täällä tehtävässäni Ukrainan hallituksen erityisedustajana eh, Krimin kysymyksissä. Tämä on ensimmäinen päivä, jolloin minä olen tässä tehtävässä. Siihen asti olen harjoittanut monien teistä kanssa yhteistyötä ja ylpeänä muistan, että autoin Euroopan parlamentin valtuuskuntaa tulkkaamalla heidän puheitaan Sadulle tuhansille ihmisille, jotka kokoontuvat Euromaidaniin. Nuo olivat historiallisia hetkiä, eivät pelkästään meille ukrainalaisille, vaan toivoakseni myös teille mukaan luettuna te, sinu, Elmar, Jacek ja herra Salafranka, jotka olivat maidan aukiolla puhumassa ihmisille. Minä olin ylpeä siitä, miten lämpimästi ihmiset ottivat vastaan Euroopan parlamentin edustajat. Ne selvästikin ilmaisivat toiveensa tulla erottamattomaksi osaksi yhtenäistä demokraattista Eurooppaa. Haluan muistuttaa teitä siitä, että kun uusi Ukrainan demokraattinen hallitus oli asetettu viime torstaina, lähes sen jälkeen välittömästi venäläiset alkoivat toimia. Itse asiassa se, mitä nyt tapahtuu, minulta juuri äsken kysyi eräs toimittaja, mitä venäläiset ovat tekemässä, onko kysymys maan valtaamisesta, onko kysymys aggressiosta. Minun vastaukseni oli, että tämä on sekä että, sekä välinpuuttuminen, maahantulo että aggressio. Joten minun kannaltani katsottuna tämä on innovaatio lainausmerkeissä venäläisiltä. Se, mitä he nimittäin tekivät, on tietynlainen poliittis-sotilallinen operaatio. Haloittivat kaappaamalla hallituksen rakennuksia Krimin autonomisessa tasavallassa ilman mitään tunnusmerkkejä. Oli hyvin vaikea nähdä, että kysymys oli venäläisistä, mutta kysymys oli venäläisistä. Kaiken kaikkiaan 6000 erityisten aseistettujen joukkojen jäsentä – valtasi Krimin niemimaan, valtasi erottamattoman osan Ukrainan aluetta. Nyt kun Ukrainan tunnet viranomaiset ovat antaneet ohjeet Ukrainan sotilaille Krimin nimimaalla olla ampumatta, olla antamatta tekosyitä venäläisille, jota voitaisiin käyttää provokaationa, tuota, tulkita provokaationa. Olemme voineet nähdä, että venäläiset ovat yksinkertaisesti kyynisesti nämä GRUn joukot, en tiedä tiedättekö mikä on GRU, no sinä tiedät siis GRU on entinen Neuvostoliiton, entisen Neuvostoliiton tärkein eh, tiedusteluyksikkö, joka kuului silloin puolustusministerille, nyt se on Venäjällä samassa tehtävässä. Nämä joukot ovat erityisesti eh, koulutettuja tällaisiin salaisiin operaatioihin, surmaamisiin, ampumisiin. Nämä ovat ihmisiä, <clears throat> jotka eivät kanna mitään tunnuksia, jotka osoittaisivat heidän kuuluvan minkään maan sotilasjoukkoihin. He ovat miehittäneet valtiollisia rakennuksia Krimin tasavallassa, ja nyt he ovat saattamassa operaatiotaan päätökseen – ottamalla valvontaansa keskeiset sotilaalliset laitteet Krimin niemimaalla. Minä haluaisin korostaa sitä, että Ukrainan sotilasvoimat Krimillä eivät ole käyttäneet oikeuttaan puolustaa itseään, koska he saavat tällaiset ohjeet hallitukselta, että heidän ei tule ampua. Tämä operaatio on siis sellainen, että sitä edelsivät konkreettiset poliittiset toimet, joihin Venäjä ryhtyi. Nimittäin toisaalta Venäjä heti sen jälkeen, kun Ukrainan laillinen parlamentti oli nimittänyt äänestämällä vahvistanut laillisen hallituksen, sanoi, että he eivät tunnusta Ukrainan viranomaisia, että Ukrainan viranomaiset, parlamentti, joka oli laillisesti valittu, jossa enemmistönä olivat meidän poliittiset vastustajamme ja hallitus joka tässä parlamentissa äänestämällä hyväksyttiin, että tämä hallitus on laiton. He siis valmistelivat kansainvälistä mielipidettä. He olivat siis valmiita, alkoivat johtaa harhaan kansainvälistä mielipidettä tiedosvälineensä kautta, kautta maailman. Väittämällä, että Ukrainan viranomaiset eivät ole sellaisia, että ne voitaisiin tunnustaa, että Ukrainan viranomaiset ovat vihamielisiä niin sanotusti venäjänkieliseen, venäjänkielistä vähemmistöä kohtaan, ennen kaikkea Krimin nimimaalla, samoin kuin eteläisessä ja itäisessä Ukrainassa, mikä ei ole totta. Sillä jos kuljette Kiovan katuja ja monien muiden Ukrainan tärkeiden kaupunkien katuja, voitte helposti kuulla että ihmiset puhuvat usein venäjää. Se siis merkitsee sitä, että kukaan ei voi perustellusti väittää, etteivätkö venäläiset saisi puhua omaa kieltään. Ja nyt sitten saamme kuulla Ukrainan tiedotusvälineissä, että monet venäjänkieliset protestoivat Moskovan esittämiä kantoja vastaan ja sanovat, että eivät tarvitse Moskovan suojelua. Ihmiset protestoivat, he sanovat, että he eivät tar- tarvitse suojelua, joka perustuu aseisiin ja Ukrainan alueen miehittämiseen. No mistä tässä poliittisotilaisessa toimessa oli kysymys? Tässä toimessa oli kysymys siitä, että käytetään Krimin tilannetta järjestämällä poliittista kapinointia ja että löytää sitten tätä kautta tekosyy miehitykseen ja jopa televisio kuvat, joita esitettiin perusteluksi, eivät osoittaneet sitä, mitä, mm, todistaneet sitä, mitä he väittävät, koska ketään ei ollut surmattu. Ja pelkästään oli venäläisiä joukkoja, jotka olivat pukeutuneita suojapukuihin. He juoksivat Simferopolin ja Sevastopolin kaduilla ja muilla, muissa kaupungeissa Krimin tasavallassa. Joten, hyvät ulkoasevalkunnan jäsenet, minä haluaisin sanoa, että Ukrainan viranomaiset eivät ole antaneet mitään aihetta provosoitua. Ukrainan armeija ei ole ampunut laukaustakaan, joten me olemme hyvin pidättyväisiä. Samaan aikaan Ukrainan parlamentti, joka nyt työskentelee taukoamatta, tekee parhaansa jotta saadaan aikaan rauha ja järjestys Krimin niemimaalla. Meillä on Ukrainan parlamentin vetoomus niille valtioille, jotka olivat takajina Budapestin muistiossa, joka koski Ukrainan turvallisuutta, jossa todettiin, että Ukraina liittyisi ydinaseiden sulkusopimukseen. Ja tässä myöskin liittyy se, tähän liittyy myös se päätös, että Ukraina tuhoaa ydinaseensa, eli 176 maiden välistä ballistista ohjusta. Ja tuolloin kun Ukra- Budapestin muistio siis allekirjoitettiin, niitä oli näin paljon, ja noin 2000 ydinkärkeä. Ihmisenä, joka läheisesti seurasi Budapestin muistion valmistelu, joka liittyy kansallisiin turvallisuustakuisiin. Muistan, että yksikään näistä ei, näistä yksikoista esille, jossa olisi käytetty Ukrainan intressien edustamiseen. Ensi vuonna 2003, jolloin venäläiset loukkasivat Ukrainan aluetta Tuslan lähistöllä, tai viime syksynä tai viime elokuussa, kun venäläiset käynnistivät käytännössä kauppasodan Ukrainaa vastaan. Itse asiassa Budapestin muistiossa on kaksi tilannetta, jolloin pitäisi soveltaa näitä takuita. Toinen niistä on se, että käytettäisiin voimaa Ukraina tai uhattaisiin voimankäytöllä Ukraina tai Ukrainan aluetta tai Ukrainan alueessa koskemattomuutta vastaan. Ja toinen on, että käytettäisiin taloudellisia välineitä, joilla vietäisiin pohjaa pois Ukrainan taloudelta. Nämä elementit täytyy siis ottaa esille ja niistä pitäisi keskustella konsultaatiossa. Nyt ensimmäisen kerran Budapestin muistio alkaa toimia. Tänään meillä on Kiovassa ison yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriön edustaja. Yhdistyneen kuningaskunta on yksi Budapestin muistion taku, takajavaltioista. Huomenna ulkoministeri Kerry Yhdysvalloista. Se on myös yksi näistä takajavaltioista. Ja Venäjä, Venäjä kieltäytyy osallistumasta yhtenä takajavaltiona – Venäjä kieltäytyy konsultaatioista. Ei, Venäjä kieltäytyy kahdenvälistä konsultaatioista, samoin kuin se kieltäytyy myöskin Budapestin muistion takajavaltion roolissa konsultaatiosta. osoittaa sen, että Venäjä ei pidä arvossa kansainvälisiä normeja, kansainvälisen oikeuden normeja, eikä myöskään YK peruskirjaa, eikä meidän tärkeimpiä kahdenvälisiä sopimuksiamme, joissa määrätään alueellisesta tuesta sille, että tu, molemminpuolisesta tuesta sille, että säilytään alueellinen koskemattomuus. Haluaisin myöskin muistuttaa sitä. minä olen henkilö, joka teki aloitteen siitä, että hyväksyttäisiin asiakirja YK turvallisuusneuvostossa 20. heinäkuuta 1993, jossa todettiin, ajattelen Venäjän parlamentin provokatorisia päätöksiä, jotka liittyvät Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, että nuo päätökset eivät ole päteviä ja että ne olivat YK peruskirjan tavoitteiden ja hengen vastaisia. Tuo asiakirja on edelleen YK turvallisuusneuvoston estysistalla ja se täytyy ottaa esille. Nyt meillä on YK turvallisuusneuvoston kokous käynnissä New Yorkissa. Mitä me siis odotamme Euroopan unionilta? No tietysti me odotamme solidaarisuutta, sellaista solidaarisuutta kuin te osoititte kolmen kuukauden rauhanomaisten mielenosoitusten aikana, kun mielenosoittajat ilmaisivat toiveensa olla osa Euroopan kansakuntien perhettä. Mitä me nyt tarvitsemme? Enemmän kuin solidaarisuuden ilmauksia ja julkilausumia, joilla tuetaan meitä. Nyt alueellinen koskemattomuus, Ukrainan itsemääräämisoikeus ovat vaarassa. Venäjä ajaa aggressiivista politiikkaa, se on vallannut osan alueestamme, se rikkoo omia velvoitteitaan osapuolena sopimuksessa, joka koskee Venäjän laivaston oleskelua Ukrainan alueella, tilapäistä sopimusta. Siis jos nyt ajatellaan mitä tahansa asiakirjaa, jossa Venäjän osapuolena, kaikkia näitä asiakirjoja rikotaan. Me siis odotamme, että Euroopan unioni mahdollisimman pikaisesti tekee poliittisen päätöksen allekirjoittaa assosiaatiosopimuksen, jonka Ukrainan aiemmat viranomaiset jättivät allekirjoittamatta ja jonka vuoksi käynnistyivät mielenosoitukset Maidan aukiolla. Me siis odotamme, että tuo päätös tehdään mahdollisimman pikaisesti. Ukrainan hallitus on valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Muuten sopimus oli allekirjoitusta varten valmiina 29. marraskuuta Vilnassa, joten me odotamme teidän tukeanne tähän asiaan. Olemme myös kiitollisia julkilausumista, joita Euroopan unionin toimielimiltä tulee, mutta se ei riitä. Nykyinen tilanne vaatii muuta kuin perinteisiä päätöksiä. Nykyinen tilanne edellyttää päättäväisempää lähestymistapaa Euroopan unionilta. Minusta olisi asianmukaista, jos Euroopan unioni päättäisi luoda poliisi tarkkailumission. kuten Euroopan unioni loi tällaisen pilottihankkeen EU-PAM-mission, jotka olivat siis rajavartioita Euroopan unionista, jotka auttavat seuraamaan, mitä tapahtui Ukrainan ja Moldovan rajalla ja separistisessa osassa Moldovaa Transnistriassa. Me siis odotamme, että tämä olisi hyvin asianmukainen mekanismi, sovelias mekanismi, jos Euroopan unioni sellaisen loisi. Hyvät ystävät. Lopuksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni teille kaikille, ennen kaikkea teille kaikille, jotka kävitte Ukrainassa poliittisen kriisin aikana maassamme. Te, teille, jotka puhuitte ihmisille Maidanin aukiolla, te saatoitte itse tuntea sen. Te saatoitte kuulla, miten ihmiset innokkaasti tukivat teitä, Euroopan unionin edustajia. Pyydän, että jatkatte tukemista konkreettisilla teoilla Ukrainan hyväksi. Kiitos. No niin, hyvät kollegat. 14 puheenvuoropyyntöä listalla. Jos ryhmien puhujat saavat kaksi minuuttia, muut sitten yhden minuutin. Tämä varmaan käy. Ja olkaa kollegiaalisia, pitäytykää puheajassa, sillä sitten kello 16 jälkeen herra Tarasut voi puhua lehdistölle vielä tämän jälkeen. Ensi edustaja Selafrankka, olkaa hyvä. No, Mr. David. Työjärjestyspuheenvuoro, jos sallitte. Oletteko varma puheenjohtaja, että kaikki poliittiset ryhmät tietävät tästä kokouksesta, sillä nähdäkseni muutamien poliittisten ryhmien edustusta puuttuu. Aware, but, uh, some... Ne ovat kyllä tietoisia, mutta jotkut vähemmän tietoisia tämän keskustelun syvällisyydestä. <laughs> Mr. Salafranca. Sela Salafranca, olkaa hyvä. Puheenjohtaja herra Tarasjuk, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Te pyysitte solidarisuutta parlamentitamme ja haluaisin ilmaista kansapuolueen ryhmän nimissä täyden solidarisuutemme ja haluan tuorita, tuomita vakasti Venäjän toimenpiteiden maassa, jotka ovat kansallisoikeuden rikkomuksia, samoin kuin YK on peruskirjan vasta- vastaisia ja vaarantavat rauhan ja turvallisuuden kansainvälisesti. On kummallista, että yksi takajavaltioista, Budapestin muistion takajavaltioista, jolla taataan teidän maanne alueellinen koskemattomuus, on se, joka on pyrkinyt estämään myöskin sen, että loputtaisiin murhaaminen Syyriassa ja on tuo, jäsen on nyt meillä on tulossa erityinen kokous, joka käsittelee, ulkoministeri kokous, käsittelee Ukrainan tilannetta täällä Urbanissa ja tuomme, tulemme tukemaan sitä, että allekirjoittaisiin tämä asioistusopimus. Jos odotatte Euroopan unionilta poliittisia ja taloudellisia sanktioita, jos parlamentti, rada, onko se keskustelemassa mahdollisuudesta, että, että oltaisiin liittymässä myöskin NATOon? Minusta on myönteistä se, että hallitus antoi ohjeet, että ei käytetä aseita, että ei ryhdytä provo- provosoimaan. Ja tämä on viesti siihen suuntaan, että halutaan käydä vuoropuhelua ja pyritään välttämään konfrontaatiota. Kukaan ei halua konfrontaatiota, mutta tässä yhteydessä sanoisin, että ei, kukaan ei saa tuhota minkään kansan ähm, vapauden toiveita ja kun mulkuiset nyt menetet henkänsä tämän puolesta, silloin on tärkeää, että Euroopan unioni pysyy asiasta ajan tasalla, eikä hyväksytä barbaarista toimintaa, niin kuin tämä toiseen maahan tunkeutuminen on. Mikrofoni, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia, kiitoksia herra Transjuk, kiitoksia tästä johdannosta. Äh, me tarkastelemme tilannetta, kun muuttuu nopeasti. Ja minulla olisi kysymyksiä, sillä te olette Krimin erityislähettilässä. Kuten kaikki tiedämme, torstaina 50 aseistautunutta henkilöä valtasi Krimin alueparlamentin ja saamani tiedon mukaan vain ne parlamentin jäsenet, jotka edustavat venäläisväestöä, pääsivät parlamenttiin sisään ja loput jäivät ulkopuolelle. Sanottiin, että poliisi ei kontrolloi tilannetta todellisuudessa. Kysymykseni teille on se, kuka teidän keskustelukumppaninne tällä hetkellä on nyt erityislähettiläänä, sillä kansanäänestyksestähän on puhuttu. Ja sitten toinen kysymys pääministeri vapautettiin tehtävistä, ja korvattiin. Kuka teidän keskustelukumppaninne sitten on Ukrainassa? Ja sitten minulla on kysymys vielä vähemmistöön liittyen. Meillä 25 prosentin ukrainalaisten vähemmistö ja 15 prosentin tataarivähemmistö Krimillä. Ja he ovat hyvin rohkeasti osoittaneet mieltään alueellisen yhtenäisyyden ja Ukrainan jakamattomuuden puolesta. Ja meidän pitäisi todellakin tehdä kaikki mahdollinen, että voisimme auttaa heitä ja suojella heidän oikeuksiaan. Ja sitten viimeinen asia, niin te puhutte assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta. Kuinka näette tilanteen, jos tämä sopimus allekirjoitetaan, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Tämäkin saattaa vaikuttaa tilanteen eskaloitumiseen. Kuinka näette tämän seikan? Haluaisin kertoa teille, että pääministeri Asraf, joka oli Elkovicin ala on, on, on nyt jo vuosia. Ja tämä on, tämän jälkeen uusi pääministeri valittiin. Tämä on se normaali tapahtumien ketju, mikä tässä oli. Ja herra Duff, olkaa hyvä. Uh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Puhun tässä liberaaliryhmän nimissä ja haluaisin osoittaa sympatiani ja solidaarisuuteni Herra Putin toimii kuin vanha venäläinen tyranni. Mutta hän pitääkin ymmärtää, että hetkessä maailmassa, nykymaailmassa, hänkin on riippuvainen maailmanlaajuisesti rahoitusjärjestelmästä ja markkinoista – hän on varmaankin paljon heikompi kuin miltä näyttää tai mitä hän itse tuntee. Potentiaali järkeville, koville sanktioille on hyvin konkreettinen, jonka yhteydessä voitaisiin käyttää myöskin hyvin puheista diplomatiaa. Uskon, että Natolla on myöskin suuri poliittinen rooli pelattavana. jossa pyritään toimimaan tilanteessa. Ja on tärkeää, että Euroopan unioni itse myös on yhtenäisempi ja selkeämpi kommenteissaan kuin oltiin, kun kun oli vastaavanlaisissa kriiseissä aikaisemmin. Ymmärrän kyllä ja hyväksyn sen, että täällä tarvitaan tietenkin tiukkaa rajojen valvontaa ja lisääntyvää tiedustelutiedon keräämistä. Kiitoksia. Ich habe mich bei der Kollegin Bosk... Pyysin anteeksi edustaja Poskalle, että ymmärsin väärin teidän kysymyksen, mitä, mikä oli siis Krimin pääministerin legitimiteetistä oli kyse. Sitten edustaja Schulz, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos, Boris Tarasjuk. Kiitos siitä, että olette tullut tänne. Ja vahvistatte hirvittävällä tavalla ne tiedot, joita olemme jo aiemmin saaneet. Joten tämä viesti on todella ikävän kuulta tuomaan meille. Minusta tilanne, joka tällä hetkellä nähdään, muistuttaa minua enemmän vuotta 1914 kuin 2000-lukua. Tämä on sellaista politiikkaa, jota emme olisi halunneet uudestaan kokea, minä en koskaan odottanut mitään KGBn Vestluutnantti Putinilta, jos hän sanoo, että Ukraina ovat meidän kansaamme, se ei ole mitään jälleenyhdistymistä, vaan uusimperialistista alueiden vaatimusta esittämistä. Tässä pyritään Ukraina vetämään keinoilla millä tahansa euraasiaiseen tulliliittoon. Nyt ovat naamiot pudonneet ja nyt me tiedämme, mitä on odotettavissa. Tietysti saatte solidaarisuutta, saatte tukea niin pitkälle kuin voimme sitä antaa. Minä vain uskon, että assosiaatiosopimus tällä hetkellä ei kovinkaan paljon auta. Totta kai vilonsoittajat Euromaidanissa ovat taistelleet sen puolesta. Tärkeämpää olisi minusta, että toimintaohjelma jäsenyyden puolesta, joka vuonna 2008 hiukan keveästi jäi täyttämättä Bukarestissa – Baltian maat sanoivat silloin, että me haluamme olla mieluummin Natossa kuin Euroopan unionissa. NATOon liittyminen on meille tärkeämpää kuin EUhun liittyminen, koska se antaa meille alueellisen turvallisuuden ja takuut siitä, että Venäjä ei voi uhkailla meitä tällä periaatteella, jota Medvedev ja Putin ovat edustaneet, että kun hyökätään venäläisiä kansalaisia vastaan, silloin me puutumme asiaan, vaikka tässä nyt käännetäänkin asiat päälailleen Ukrainassa, Krimillä – mutta tämä on sama menetelmä, jota käytettiin, kun vuonna 1968 marssittiin Prahaan silloin, joka on myöskin kummallinen outo avunpyyntö, tai Afganistan vuonna 1979. Tämä on sama menetelmä, mikä on pelottavaa. Edustaja Tänok, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, olen täällä. Ähm, tervetuloa, teille ähm, lähettiläs ESR-ryhmän puolesta. Valitettavasti tilanne on tällainen. Olisi ollut hienoa tavata teidät uuden demokraattisen Ukrainan edustajana, ähm, länsimaistyylisen demokraattisen Ukrainan edustajana, mutta nyt tällä hetkellä näemme tällaista törkeää kansainvälisen oikeuden polkemista ja kiusaamista, jota Venäjän federaatio harjoittaa lähestulkoon diktaattorimaisen Putinin hallinnon alla. Tämähän rikkoo YK peruskuurtakirjaa kaikenlaisia kansainvälisiä sopimuksia. Minulla on kysymys. Te puhuitte turvatakuista liittyen tähän Budapestin muistioon ja amerikkalaiset sanoivat, että ne ovat vakuutuksia. Voisitteko nyt kertoa, ovatko kyseessä tollakin turvatakuut vai vakuutukset ja mitä voimme olettaa tästä nyt, minkälaisen vastauksen voimme olettaa tässä koituvan? Nythän äh, Krim on joutunut, Krimin alue joutunut ähm, valheiden nielaisemaksi ja viimeisten viikkojen aikana kaikenlaisia keksittyjä juttuja valheita on keksitty. Äh, on keksitty äh, sellainen tarina, että 25 000 venäläistä olisi joutunut pakenemaan Ukrainasta, mutta minä olen nähnyt päinvastaista, että venäläisiä ähm, häiriköitä ja painostusta harjoittavia henkilöitä on ollut Ukrainassa toimimassa. Minä olen sitä mieltä, että ähm, Putinia on vaikea tässä vakuuttaa. Me emme churchill mahdollisesti halua sotasotaa, mutta meidän täytyisi löytää sanktioita ja vetoa myös ähm, turkkilaisiin, että he osoittaisivat solidaarisuutta tetariveliään kohtaan Krimillä jos Putin puhuu jostakin vainotuista venäläisistä Ukrainassa, niin Turkki voisi puhua samanlaisista tilanteista tatariväestön kohdalla. He eivät halua kyllä Venäjän ähm, vallan alle. He ovat erittäin paljon Stalin aikana jo kärsineet siitä. Tämä muistuttaa mielestäni olettavasti erittäin paljon nyt äh, Tsekoslovakian tilannetta aikanaan. Me voimme nyt tätä äh, DCFDE-sopimusta erittäin vahvasti tukea ja assosiaatiosopimusta. Ja Onko nyt Putin jonkinlaista itsenäisyyden koskevaa kansanäänestystä sallimassa? Ei koskaan. Εκ μέρους και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση. Κοίταξια, puheenjohtaja. Olen täällä Kuen edustaja. Ja haluan tukea ja osoittaa solidaarisuudeni Ukrainan kansalle. Ja haluan vielä todeta, jos, jos sallitte minun todetaan, että tämä keskustelu täällä on vähän yksipuolista. Kuuntelin kollegoita, tietenkin on oikeus esittää kantansa, mutta en ymmärrä kuitenkaan sitä, että paneelissa on vain yksi kanta vallalla. On kellään monopolia totuudesta – pitää ottaa eri kannat esille, kaikki pitää kuulla, että tähän on olemassa erilaisia näkökulmia. Mitä tapahtuu realpolitiikalle? Monet täällä, täällä huoneessa esittävät yhtä totuutta, mutta he eivät ehkä ymmärrä, että meidän pitää katsoa todellista tilannetta Krimin nimimaalla, jotta voidaan välttää se, ettei tässä aita enemmän haittaa kuin hyötyä Ukrainan kansalle. Minä uskon, että Euroopan unionin pitäisi myöskin olla tässä yhtä tiukkana kuin he ovat muidenkin suhteen olleet. Kiitoksia. First of all, uh, dear friends, I would like to express Aivan aluksi hyvät ystävät, haluaisin kiittää teitä mielenkiinnosta, joita olette osoittaneet. Tämä on selkeästi tullut esiin lausunnoistanne ja kysymyksistänne. Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen, jonka äm, ystäväni Ignacio Salafranca esitti, voisin sanoa kyllä. Mielestäni taloudelliset sanktiot, joita Euroopan unioni voisi harjoittaa Venäjää kohtaan, voisivat olla sen tyyppinen kylmä suihku taloudelliset sanktiot laajassa merkityksessään ja sanktiot Venäjän viranomaisiin liittyen niihin, jotka ovat näitä käskyjä Ukrainaa koskien antaneet, voisivat toimia. Naton liittyen me ukrainalaiset ymmärrämme, että kukaan muu kuin me itse, emme meitä puolusta, meidän täytyy itsemme puolustaa. Samaan aikaan Natolla on erittäin tärkeä kansainvälinen turvallisuusjärjestön rooli. Se on ollut tärkeässä roolissa ja on tärkeässä roolissa Euroopan turvallisuudessa ja laajemmassa mielessä euroatlantisen alueen turvallisuudessa. Haluaisin muistuttaa siitä, että vuonna 2006 Ukraina teki jäsenyyshakemusluonnoksen ja vuonna 2008 Bukarestin Naton huippukokouksessa vastaus oli se, että huippukokous otti ilolla vastaan Ukrainan toiveen NATO-jäsenyydestä ja huippukokouksessa sovittiin, että Ukrainassa tulee NATOn jäsen. Tämä on siis kirjallinen lainaus siitä, mitä 3. huhtikuuta 2008 Bukarestin huippukokouksessa todettiin. Entä sitten, mikä tilanne nyt on? Minä olen, olen ollut ja tulen olemaan vahva tukija sille, että, Euroopan, että Ukraina liittyisi sekä Euroopan unioniin että NATOon. Haluaisin kuitenkin samaan aikaan todeta, että tällä hetkellä Ukrainan parlamentti mahdollisesti ei sulje pois päätöstä liittyen NATOon. Minä henkilökohtaisesti en tällaista päätöstä sulje pois ja olen sitä mieltä, että päätöslauselman luonnos asiasta on esitetty Ukrainan parlamentille. Äänestys saattaa tapahtua huomenna. Ja voisinpa ennustaa, että jos tästä päätöslausumaluonnoksesta äänestetään – suurin osa parlamentin jäsenistä saattaa sen puolesta äänestää. Sitten Krimiin liittyen, kenen kanssa neuvotella. Se, mitä Krimillä on tapahtunut ennen kuin venäläiset avoimesti valtasivat alueen, on se, että he poliittisesti valmistelivat maaperää, käyttivät Krimin parlamentin jäsenten joukossa venäläismielisiä henkilöitä, käyttivät laittomia keinoja, järjestivät Krimin hallinnon pois virasta. Määräenemmistöä ei ole ollut tässä äänestyspäätöksessä, joten tämä päätös on laiton. Ja sitten venäläiset, eräs venäläinen toimija, joka on rikollisorganisaation johtaja Krimillä, Sergei Aksjonov johtaa nyt Krimiä Venäjän sanelussa. Kenen kanssa neuvotella hänenkö? On täysin irrelevanttia neuvotella hänen kanssaan. Krimin virkaa tekevä presidentti on nimittänyt edustajansa Krimille. Herra Kunitsin, hän on nyt työssään, hän on erittäin tunnettu krimiläinen poliitikko, mutta tilanne on sellainen, että Venäjä sitä hallitsee ja omien välikäsiensä kautta he poliittisesti ja sotilaallisesti hallitsevat tilannetta myös sotilaisin keinoin. Ja sitten näihin kansallisiin vähemmistöihin, niiden oikeuksiin, uskokaapa tai älkää, krimin tataarit kaikissa poliittisissa ja kansallisissa ryhmissä Ukrainassa ovat kaikkein ukrainaismielisimpiä väestöstä. Tällä hetkellä huolimatta pyrkimyksistä lietsoa vihaa krimin tataarien ja muun vähemmistön, anteeksi, väestön välille. Krimin tataarit ovat onnistuneet tekemään sopimuksen äm, aikaisemmin Venäjän joukoissa Afganistanissa toimineen henkilöiden kanssa. Siis nämä entiset afgaanit ja tataarit nyt äm, Sevastopolin katuja vartioivat yhdessä. Sitten tämä assosiaatiosopimuksen allekirjoitus. En ymmärrä, kuinka tämä assosiaatiosopimuksen allekirjoitus, tästähän on jo sovittu ja vuodesta 2007 asti asiasta oltiin neuvoteltu. En ymmärrä, kuinka tämä allekirjoitus voisi nyt jännitteitä pahantaa. Miksi protestit alkoivat Euromaidanilla? Syy tähän oli se, että ihmiset eivät olleet samaa mieltä viranomaisten kanssa, kun nämä aivan viime hetkillä päättivät olla allekirjoittamatta tätä assosiaatiosopimusta. Olen varma, että suurin osa parlamentista, yli 300 ääntä, tulee tukemaan tätä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista. Ja tämä perustus, tämä parlamentaarinen enemmistö edustaa Ukrainan väestöä. Ukrainalaiset tukevat assosiaatiosopimuksen allekirjoittamasta. Mitä sitten tulee näihin turvatakuisiin ja vakuutuksiin, Charles, kun minä olin neuvotteluissa Budapestin muistioon liittyen, muistan hyvin, että yksi Valtameren takainen maa vaati, että emme käyttäisi sanaa takuu. He halusivat käyttää tätä vakuutussanaa. Te ymmärrätte, mikä ero kyseessä on, kun ei puhuta takuusta. Mutta muilla kielillä ei ole minkäänlaista muuta mahdollista tulkintaa tälle sanalle kuin takuu. Näin on venäjän kielessä, ukrainan kielessä ja uskoakseni myöskin Saksassa, ellen erehdy. Tämä insurance sana on käännetty takuuksi. Tämä on vastuu kysymykseenne. Me oletamme, että nämä takuumaat, jotka ovat antaneet kansallisen takuunsa, tulevat täyttämään velvollisuutensa ja päättämään tämän aggression, jota harjoittaa yksi Budapestin muistion takaa ja osapuoli maa. Ja mikä sitten on potentiaali, jota sanktioissa on mielestäni, kaikkia sanktioita pois lukien sotilaalliset aseelliset sanktiot pitäisi käyttää Venäjän pysäyttämiseksi mukaan lukien taloudelliset sanktiot. Uskon, että tässä taloudellisten sanktion mahdollisuus Venäjä vastaan on korkea. Ja samoin vastaukseni kysymykseen, joka käsitti sitä, olisiko soveliaista allekirjoittaa tätä assosiaatiosopimusta. Vastaukseni on se, että tämä auttaisi miljoonia ukrainalaisia, jotka ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään Ukrainan eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta. Tämä olisi tietynlainen palkinto heille ja vahvistaisi heidän kantaansa. Ja tämän lisäksi viisumivapaus on jotakin, mitä miljoonat ukrainalaiset odottavat teiltä. Ja myöskin äh, mahdollisuus Euroopan unionin jäsenyydestä. Tästähän keskustellaan nyt Euroopan unionin toimielimissä ja on viime päivät keskusteltu aivan perustellusti. Sanktiot eivät ehkä voisi kohdistua vain tätä aggression aloittanut maata kohtaan, vaan myöskin sen viranomaisia kohtaan. Charles, olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Krimin alueen kansanäänestys, joka on Ukrainan perustuslaillisen, perustuslain vastainen, tällainen kansanäänestys ei ole sellainen, että voitaisiin pitää laillisena aivan alusta lähtien. Me olemme korostaneet, että minkäänlainen tulos tällaisesta kansanäänestyksestä ei ole hyväksyttävissä, sillä kansanäänestys sinänsä on jo lainvastainen. Sitten viimeinen asia. Minä edustan Ukrainan kansan enemmistöä. Heitä, jotka kuukausia rauhanomaisesti osoittivat maiden aukiolla ja kaikkialla Ukrainassa mieltään. Ja yli kolme sata väliaikaisen parlamentin jäsentä, jotka ovat äänestäneet näiden kysymysten puolesta, josta nyt ollaan keskusteltu. Yli 300 parlamentin jäsentä suuri enemmistö on äänestänyt näiden kantojen puolesta. Kuinka voitaisiin siis sanoa, että tämä on nyt yksipuolinen näkökanta? Tässä kyseessä on enemmistö ja enemmistö parlamentissa. Ja tässä tunnustetaan, että kyseessä on Ukrainassa tapahtuneen vallankumouksen tulos. Paljon kiitoksia. Kiitos. Everyone has one minute. First Mr. Liz. Nyt meillä on kaikilla yksi minuuttista puheenjohtaja ensin. Lisek, olkaa hyvä. Drogi Borysie, tak powiem, bo znamy się wiele lat. Ja chciałem na początku... Kiitos. Me olemme, <clears throat> olleet jo pitkään ystäviä. Haluaisin toistaa mitä sanoin syyskuussa valiokunnassamme. Meidän tulisi esittää Vladimir Putinille lääketieteen Nobelin palkintoa, koska nyt hän on avannut meidän kaikkien silmät näkemään strategiansa Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja Vladimir Putinin te tunnette paremmin kuin me. Mi- mihin hän pyrkii? Haluaako hän Krimin niemimaan vai haluaako hän Ukrainan itäosan vai haluaako hän koko Ukrainan? Ja toinen kysymys, mitä uskotte, että me voisimme tehdä Putinien suunnitelman toimenpanon estämiseksi? Edustaja Kreisler-Dörfler, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Te ette todenneet vielä mitään Etyjin yhteistyön tai, tai YK yhteistyö, miten ne voitaisiin ottaa mukaan tähän. Olen tässä samaa mieltä liittohallituksen kanssa. Vai diplomaattinen tie on mahdollinen. Mitä mieltä olette sitä, jos mä, että mä G7 tapaisi korkean tason kokouksessa? Kyllä minun mielestäni löydetään ratkaisu Venäjän kanssa Tietenkin voidaan väittää häntä hulluksi, mutta en usko, että nyt seuraamukset tai poikuttaja muun auttaisi. Kyllä Venäjän kansa jo tällä hetkellä kärsii tarpeeksi. Tämä olisi muutamia asioita, vaan missä tämä poikotti auttaisi, vaikka kun sitä nyt Etelä-Afrikan tilanne silloin aikaisemmin. Mutta ensimmäistä pitäisi katsoa diplomaattista ratkaisua ja sitten assosiaatio sopimuksen solminen tai Naton liittyminen, olisi kaikki sitten kyllä taas takaiskuja tälle. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz Hrvatske, vidim puno... Tulen Kroatiasta ja olen nähnyt monia yhtenäväisyyksiä Putinin suunnitelman ja Milosevicin 90-luvun suunnitelman välillä. Kyseessä ei ole aivan sama toimintatapa, mutta yhteneväisyyksiä on. Haluaisin tuoda esiin nämä yhteneväisyydet, jotka koskevat äh, Euroopan unionin sisäisen jakautumisen ja kansainvälisen yhteisön jakautumisen hyväksikäyttöä, jotta poliittisia päämääriä saataisiin toteutettua. Haluaisin tässä korostaa se tarvetta, kuten mainitsitte, joka on. Meidän täytyy ilmaista solidaarisuutta konkreettisen toimin. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja siinä, mitä odotamme, ja näihin kokouksiin pitäisi mennä selkeän viestin kanssa, selkeän viestin tästä valiokunnasta, joka olisi äh, solidaarisuus ja konkreettiset teot Euroopan parlamentilta. Robert, seuraavaksi. Niin haluaisin ilmaista tukeni, koska Venäjän tiedotusvälineiden operaatiot tekevät selväksi, että on tiettyjä kysymyksiä, joilta vastaan vasta väittävät, että valittu presidentti on kaadettu, se on totta. He sanovat, että heillä on sopimus tukea Mustanmeren laivastoa Sevastopolissa ja että he vain pelkästään tulivat tukemaan niitä huolenaiheita, joita oli ilmaistu tuon laivaston turvallisuudesta. Miksi ei olisi touduttu puolustamaan tätä sopimusta niin, että säilytetään Mustameren laivasto vuoteen 2042 asti, koska venäläisten mukaan tämä olisi kyseenalaiseksi. Ja Kiina on tänään ilmoittanut äsken tulkemani uutisen mukaan, että he tukevat Venäjän kantaa. Mitä se merkitsee muuta kuin, että osoitetaan, että YK on tulossa on pelkkää ajan hukkaa. one minute, please. Kiitoksia, edustaja Lupcheva. Minuutti, olkaa hyvä. Lupcheva. Edustaja Lupcheva, olkaa hyvä. <clears throat> Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Уважаеми господин Тарас... Kiitoksia се Puhun nyt Bulgariaa. Ähm, me olemme nyt tilanteessa, jossa tilanne eskaloituu huolimatta kaikista päätöslauselmista ja kaikista ponnistuksista, joita Euroopan unioni tekee. Kuitenkin haluaisin korostaa, että täällä kokoussalissa meidän ei pidä jakautua. Me olemme kaikki Ukrainan kansan ystäviä ja me olemme kaikki solidaarisia Ukrainaa kohtaan. Kuitenkin nyt on koittanut hetki ilmaista solidaarisuutta konkreettisemmin. Meidän täytyy olla nyt rauhan ja rauhanomaisen konfliktin ratkaisun takaajia, jotta voisimme suojella Ukrainan maantieteellistä jakamattomuutta ja riippumattomuutta. Meidän täytyy vastata kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Minulla olisi kysymys, oletteko sitä mieltä, että laki, joka koskee eri ryhmiä Ukrainassa on oikein. Me voisimme asettaa erilaisia sanktioita, mutta näitä sanktioita ei saa osoittaa Ukrainan väestöä kohtaan tai Venäjän, sillä nehän eivät ole vastuussa siitä, mitä nyt on tapahtunut. Mielestäni Ukrainasta on tullut poliittinen ongelma, erittäin suuri sellainen. Kiitoksia. Eh, eh, kiitos puheenjohtaja herra Trassiuk, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tullut tänne. Haluaisin aluksi sanoa, että minä voin tukea kaikkia solidarisuuden sanoja tällä. Tämä on vaikea haaste ja kansojen yhteisön täytyy suunnata ponnistelunsa siihen, että tilanne tilannetta rauhoitetaan. Minä olen äskettäin ollut puhelimitse yhteydessä ystäviin Krimin nimimaalla. Tilanne on vaikea. Valitsee pelko väestön keskuudessa, koska kaduilla on kaikki nähtävissä sotilaita. Kukaan ei saa pois nimimaalta. Väestö ei kuitenkaan halua, että tulee provokaatio, jotka se voisi vain pahentaa tilannetta. Minä olisi kysymys nyt sitten siihen, mitä täällä on sanottu, mitä venäläiset tietysti ovat pyrkineet esittämään tiettyjä perusteita. Toiminnalle Venäjä haluaisi takuut, että vuoden 2000 1982 ylläpidettäisiin tämä sopimus. Tuleeko Kiova antamaan tällaisen viestin? Kiitos, herra Tarasjuk. Minä haluan tuomita Venäjän invaasion, mutta olisi kuitenkin muutamia kysymyksiä, joilla voitaisiin selkeyttää tilannetta, ja tuota voisin myöskin saada selkeämpi kanta, mahdollisimman selvä kanta. Ajattelen, että kuten ryhmäni puheenjohtaja sanoi, että että pitäisi käyttää diplomaattisia välineitä, pitäisi myöskin vetää Venäjä aitoon poliittiseen vuoropuheluun, koska sanktiot tai Venäjän eristäminen on sellaista dynamiikkaa, joka, jota huomioon Venäjän mahdollisuuksia, joten pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että tulisi lisää väkivaltaa. Sitten Ukrainan tulisi asettaa uudestaan uudestaan käyttöön se lainsäädäntö, joka, joka kunnioittaa e, kielisiä vähemmistöjä, ja miten nämä kans, Ukrainan e, kansalaisten krimin nimalla, ja millaisen ovat olleet, ja miten, miten on ajateltu sitten, miten on reagoitu siihen, että on taisteltu millaisia joukkoja vastaan, jotka ovat Ukrainan nimenmaalla. Mikrofoni, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, on myös selvää, mitä täällä kriminioimalla on tapahtunut. Kaikki tiedät tämän. Olen kiitollinen herra Tarasjukille, että hän antoi meille yleiskuvan tilanteesta. Mutta toisaalta Venäjä ei paljon välitä demokraattisista toiminnotavoista tai ihmisoikeuksista tämän tyyppiset diktatorikunnat ovat oikeastaan kansallisia etuja, Joten ne ovat tehneet toimia kansallisia etujaan, jotka ovat kyseessä. Mikälikään ei muuta Venäjä sinänsä kyllä. Mutta voimme auttaa jotenkin nyt Ukrainaa, vaikkakin meidän pitää sitten olla taas sitten tietoisia, mikä hinta tällä olisi. emme oikein voi auttaa kyllä sotilaallisesti. Voimme auttaa jotenkin poliittisesti. Ja voimme auttaa myös taloudellisesti hyvinkin pitkälti, olettaen, että jäsenvaltiot ovat valmiita tähän. Ja oletteko siihen? Kiitoksia. Kiitokset. Herra Tarasuk, olkaa hyvä. Once again, I would like to... Haluaisin vielä kerran ilmaista kiitollisuuteni mielenkiintoisista kysymyksistänne ja kiinnostuksesta, jota te olette osoittaneet. Jotkut teistä kysyvät, mitä Putin aikoo. Aikokohan ottaa valvontaansa Krimin niemimaan, Ukrainan itäosan vaiko koko Ukrainan? Minä vastaan kysymykseenne viimeisimmän saamani tiedon mukaan. Meidän viranomaistemme mukaan Ukrainan venäläiset ovat asettaneet joukkojaan itärajallemme Harkovan, Donetskin ja Luganskin alueilla. Tämä on hyvin vakavaa. on ollut venäläisten kanssa tekemisissä siitä lähtien, kun me olimme laillisesti yhteen kuuluva, olimme osa entistä Neuvostoliittoa. Voin sanoa, että venäläiset eivät koskaan tyydy silloin, kun minkälaisia, minkälaisia myönnyksiä tahansa saavat Ukrainalta, miten suuria tahansa. Ainoa myönnytys, on, jonka he ovat valmiita hyväksymään, on se, että he voivat valvoa koko Ukrainaa. Se on ainoa myönnytys, jonka he he ovat valmiita hyväksymään, mihin voivat tyytyä. Saman aikaan haluaisin todeta, että vain Ukraina entisistä neuvostotavalloista kaikki nämä vuodet vastusti sitä, että se olisi alistunut Venäjän valvontaan. Ja vain Ukraina on harjoittanut omaa ulkopolitiikkaa verrattuna muihin entisiin neuvostotasavaltoihin. Tämä on ainakin osittain varmasti vastaus teidän kysymykseenne. Miten, lopet, miten pysäyttää Putin? Miten Putin voidaan pysäyttää kahdella tavalla? Ensinnäkin hänen oma kansansa, ja se tulee tapahtumaan. Ja toiseksi kansainvälinen yhteisö voi pysäyttää hänet, mutta se riippuu siitä, miten vakavissaan kansainvälinen yhteisö on, miten vakavasti se ottaa vastuunsa siitä, että aggression harjoittajan toimet lopetetaan. Mitä tulee sitten ETYJihin? Totta kai me perustamme odotuksemme myöskin ETYJihin, joka on kansainvälisen yhteistyön väline. Samaan aikaan kuitenkin ETYJ pitkälti on riippuvainen siitä, sanooko Venäjä kyllä vai ei. Joten ETYJin toimintamahdollisuudet ovat rajalliset. Diplomatia, kyllä, olemme yhtä mieltä siitä, että diplomatia on ensisijaista, mutta miksi venäläiset eivät käyttäneet itse tätä mahdollisuutta? Miksi he eivät käyttäneet diplomatiaa ennen kuin he, he valtasivat osan Ukrainan alueesta? Sanktiot. Sanoitte, että sanktiot voivat olla haitaksi ihmisille. Sallikaa minun kysyä kysymys teiltä toisinpäin. Onko niin, että hinta, jonka venäläiset maksavat Krimin valtaamisesta, liian korkea? Minusta se tulee vaikuttamaan kaikkiin, joka ikiseen venäläiseen, koska se on raha, joka viedään sosiaalisilta ohjelmi- sosiaalisista ohjelmista, jotka olisivat voineet olla sosiaalisia etuisuuksia Venäjän kansalaisille. Nyt se hukka käytetään aggressiivisiin toimiin. Sir Robert, viittasitte laillisesti valitun presidentin kaatamiseen. Monet ihmiset monetkaan ihmiset eivät tästä kytä sitä, että Janukovic olisi valittu laillisesti, mutta monet Ukrainassa kuitenkin ajattelevat, että näin oli saman aikaan kuitenkin. Me emme puhu mistään presidentin kaatamisesta. Meidän täytyy puhua maan presidentistä, joka pakeni maasta vastuuttomalla tavalla hän jätti maan oman unensa nojaan eikä täyttänyt velvoitteita, joihin itse oli allekirjoituksellaan sitoutunut 21. helmikuuta. Elmar Brock oli paikalla, kun tuo sopimus allekirjoitettiin. Joten hän tarkoituksellisesti lähti maasta. Hän ei pannut toimeen sopimusta, joka hänen olisi pitänyt panna toimeen. Hän ei allekirjoittanut perustuslakia koskevia muutoksia, joihin hän oli sitoutunut, joiden allekirjoitukseen hän oli sitoutunut parlamentin äänestyksen jälkeen. Parlamentti hyväksyi asian äänestyksen, mutta presidentti pakeni maasta. Joten olemme nyt sitä mieltä, että tämä henkilö teki jotakin sellaista, mitä voidaan pitää petoksena. Koska sekä kun hän allekirjoitti tuon Harkovan julistuksen, minä parlamentissa esittin päätöslauselmaa, jossa todettaisiin, että allekirjoittama Harkovan julistuksen, joka laajensi vuoteen 2042 Venäjän laivaston läsnäoloa meidän alueellamme, että tämä oli petos. Se oli se, mitä hän teki. Ei ollut mitään tarvetta laajentaa Venäjän laivaston läsnäoloa vuoteen vuoden 2017 jälkeen, koska nykyinen sopimus, joka on voimassa, sen piti taata venäläisille oikeus olla alueellamme vuoteen 2017. Ja minusta hyvin suuri enemmistö Ukrainan parlamentissa tällä hetkellä saattaa kaataa tuon Harkovan sopimuksen – ja me annamme venäläisille oikeudella vuoteen 2017. Mitä tulee Kiinaan? Minä en ole kuullut mistään tiedosta, joiden mukaan Kiina tukisi Venäjän kantoja. Ainoa asia, jonka Kiina on ilmaissut YK tulosneuvostossa, oli, että he ovat, tulevat olemaan edelleen sen kannalla, että he kunnioittavat minkä tahansa maan alueellista koskemattomuutta. Se on, se on se ainoa kanta, joka minä tiedän Kiinalla olevan. Kansalliset vähemmistöt Ukrainassa, niitä kunnioitetaan asianmukaisesti. Tämä on johtopäätös, jonka ETYJin korkea edustaja, joka on vastuussa vähemmistökysymyksistä, on, nä, miten hän tulkitsee asian. Voitte kutsua hänet tänne valiokunnan kokoukseen ja kysyä häneltä, miten hän arvioi kansallisten vähemmistöjen oikeudet Ukrainassa. Mitä tulee kielilakiin? Kielilaki, jota vastaan äskettäin äänestettiin, se oli meidän poliittisten vastustajiemme käyttöön ottama laki. Se oli laki, joka oli epätasapainoinen. Siinä hoidettiin pelkästään Venäjästä. ukrainalaisten kustannuksella. Mutta tässä valitsi siis poliittinen yksimielisyys siitä, että tuo laki ei ollut, sitä ei siis kaadettu, koska parlamentin päätöstä ei presidentti allekirjoittanut. Et sovittiin, että me valmistelemme parlamentissa uuden version laista, joka koskee kansallisten vähemmistöjen suojelua ja kansallisten vähemmistöjen kielten suojelua. Ja haluaisin sanoa teille, että Ukraina on osapuolena Euroopan neuvoston vähemmistöjen kielien peruskirjan allekirjoittaja. Meitä sitovat tuon sopimuksen määräykset erittäin tiukasti. Nyt näyttää siltä, että olen kattanut kaikki kysymykset ja vielä kerran kiitoksia myötätunnosta, solidaarisuudesta. Kiitos. Kiitokset. Uskon, että se oli tärkeitä selvityksiä ja tulemme jatkamaan keskustelua myöhemmässä vaiheessa vielä ja sitten myöskin, me tulee myöskin neuvoston edustaja myöhemmin tänne, että voimme tämän keskustella heidän kanssaan tästä. Uskon, että tämä on myös tärkeä asia, että kun hän tulee tämän paikalle, että olette paikan päällä sitten kuuntelemassa. Ja kiitoksia, että kerroit meille asioista ja uskon, että varmaan, että, että suuri enemmistö täällä talossa tulee tukemaan solidaarisesti Ukrainaa, kuten viime viikolla jo Euroopan parlamentin päätöslausumalla teimme näin. Joten kiitokset sinulle ja odotan yhteistyötä lähipäivänä. Colleagues, let's move on. But... No niin, kollegat, jatketaanpas. Ennen kuin kuulemme herra Mingarellin puheenvuoron, joka on Euroopan ulkosuudenhallinnon Lähi-idän ja eteläisen kumppanuuden johtaja, niin haluan todeta, että ajan puutteen takia meidän pitää siis äänestää kello 15 Olen päättänyt, Olemme päättäneet, että keskustelu Kuubasta – siirretään. Joten mennään nyt suoraan keskusteluun herra Mingarellin kanssa. Hänellä on puheenvuoro Libyasta. Olkaa hyvä. Euh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, vaikea siirtyä nyt suoraan Ukrainasta Libyaan. Kaoottinen tilannehan on molemmissa maissa, joten yritämme kaksi vuotta. Libyan vapauttamisen jälkeen tämä tapahtui 2011 lokakuussa. Libya on yhä epävakaa maa, jossa väkivaltaisuuksia esiintyy kaiken tyyppisiä ja poliittinen siirtymä vaihe on ollut erittäin vaikea, kuten kaikki tietävät. Ongelma, josta kaikki nämä ilmiöt kumpuavat, on luonnollisesti se, että poliittista ratkaisua ei ole syntynyt. Konsensusta ei ole olemassa tiekartasta, se on suurin syy tähän. Tiekartassa siirtymän vaiheelle siis. Korostaisin tätä, sillä monet tarkkelijat haluavat keskittyä yksi omaan vain turvallisuustilanteeseen. Tämä on hyvin huolestuttava, mutta täytyy ymmärtää, että ilman poliittista siirtymävaihetta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ratkaista mitään turvallisuusongelmiakaan. Maantieteelliset ja muut vähemmistöryhmät käyvät taistelua resursseista ja tämä tekee tilanteesta luonnollisesti äärimmäisen epävakaan, sillä näiden aseistautuneiden ryhmien olemassaolo kylvää sekasortoa ja tämän lisäksi hallitus on äärimmäisen heikko. Tiedät, että pääministeri Zeidan on ollut monien iskujen kohteena ja hänellä on hyvin paljon ongelmia ollut vaikutusvaltaansa lujittamisessa. Tämän lisäksi mm, kansan edustuslaitos on äärimmäisen heikko ja hallitusta ja pääministeri äh, Zidania vastaan ollaan hyökätty monia kertoja. Ja monet äh, ministerit äh, harjoittavat paljon poliittista painostusta kaikkia ratkaisua kohtaan. Haluaisin tässä korostaa tätä asiaa, sillä erot ovat sitä mieltä, että milliset aiheuttavat äh, sekasortoa äh, ihmisten kidnappaamisen ja väkivaltaisuuksien kautta, mutta tämä ei ole ainut syy äh, poliittinen tilanne on erittäin vaikea hallitukselle, kun se pyrkii tekemään ratkaisua, milliset aiheuttavat poliittista painostusta hallitukselle. Esimerkiksi isolation law tapauksessa tiedätte, että nämä Milistä ovat onnistuneet harjoittamaan painostusta korkeita viranomaisia kohtaan Ja kaikki ne, jotka ovat olleet yhteyksissä Gaddafin hallintoon, ovat nyt vaaran alla joutua suljetuksi täysin hallinnosta ulos. Ja tämän lisäksi meillä on muitakin ongelmia. Monissa valtioissahan hallitus on heikko, mutta Libyan tapauksessa mitään valtion hallintokoneistoakaan ei ole olemassa. Tiedätte, että 20, 42 vuoden Gaddafin hallinnon aikana hallintokoneisto oli äärimmäisen heikko ja tämän vuoksi tällä hetkellä Libyassa ei ole mitään hallintokoneistoa, joka voisi tukea heikkoa hallitusta. Olosuhteet ovat äärimmäisen epäsuotuisat, väestö ei luota lainkaan poliittisiin johtajiin ja tällaisessa tyhjössä kaiken tyyppiset milisjoukkiot, aseistautuneet ryhmät ja muut voimat harjoittaa omaa peliään. Tällaisessa tilanteessa poliittisia kauppauksia tapahtuu erityisesti Bengasin alueella. Nämä kauppaukset saattavat olla puhtaasti sellaisia, että ne pyrkivät saamaan lunnasrahoja, mutta myöskin poliittisesti motivoituneita kauppauksia tapahtuu. Ja tämän lisäksi öljy, lähteitä on kaapattu ja niiden toimintaan on tuttu ja tämä aiheuttaa taloudellisia ongelmia maan toiminnassa. Mitä tässä yhteydessä sitten kansainvälinen yhteisö voi tehdä ja mitä Euroopan unioni voisi tehdä? Jotta voisin yksinkertaistaa kuvaa hiukan, voisin pyrkiä selittämään sitä, mitä voisimme tehdä poliittisesti ensinnäkin ja sitten tämän lisäksi turvallisuuden alla poliittisesti. Meidän täytyy luonnollisesti pyrkiä toimimaan niin, että tämä muutama viikko sitten valittu edustuslaitos pystyisi toimimaan. Tämä tilanne on vaikea, sillä kaikkia paikkoja parlamentissa ei ole onnistuttu täyttämään, ja se on yhä erittäin heikko, tämän ensimmäinen osa. Ja sitten toiseksi meidän täytyy pyrkiä tukemaan kansallista dialogia, joka pyrkisi luomaan jonkinlaista sovittelua. Tämän dialogin kautta kaikkein tärkeimmät toimijat maassa, erityisesti mm, tärkeimmät poliittiset puolueet ja kansalaisyhteiskunnan tärkeimmät edustajat, mm, voisivat keskustella rauhassa perus poliittisista ongelmista, joita maassa tällä hetkellä on. Tämän lisäksi meidän täytyy luonnollisesti pyrkiä vakuuttamaan viranomaiset, eli hallitus ja tämä kansallinen kongressi siitä, että niiden tulee olla mukaan ottavia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta täytyy ottaa huomioon perustuslain laatimisessa, ja tämä tulisi toteuttaa erittäin nopeasti. Euroopan unioni on muotoillut yhteisiä viestejä. Tämä on hyvä asia mielestäni. On hyvä, että olemme pystyneet sopimaan tietyistä yhteisistä viesteistä, joita olemme pystyneet lähettämään poliittisille toimijoille. Ja tämän lisäksi meidän täytyy tarjota vahvaa tukeamme YK Louis Millille, erityisedustajille, joka tekee työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa. YK on Tarek Mitrif edustaja tekee erittäin hyvää työtä myöskin. Meidän täytyy taata tukemme hänelle. Ja tämän lisäksi Euroopan unionin täytyy käydä jatkuvaa vuoropuhelua sekä pääministerin, tärkeimpien ministeriöiden kansallisen kongressin kanssa, jotta ne pystyisivät toimimaan ja meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan kaikkia ihmisoikeusongelmia, Kuten tiedätte, niitä ei todellakaan ole ratkaisu vielä Libyassa, erityisesti vankiloissa, joissa on vielä vangittuina monia henkilöitä, joita ei ole edes toimittu, jotka on vangittu sellaisiin olosuhteisiin, joita ei voida hyväksyä. Meidän täytyy käydä ihmisoikeusvuoropuhelua Libyan viranomaisten kanssa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy järjestää hyvin paljon poliittisia ja korkeiden virkamiesten vierailuja ja käydä mahdollisimman paljon neuvotteluja kansainvälisellä tasolla. Ja tämän lisäksi me olemme ehdottaneet, että aloittaisimme neuvottelut uudelleen puitesopimuksesta. Nämä neuvotteluthan katkesivat vuonna 2011 vuoden alussa, kun vallankumous alkoi. On erittäin tärkeää, että puitesopimus saataisiin neuvoteltua, jotta voisimme normalisoida suhteet tähän maahan jotta voisimme pitää maata normaalina maana, jotta libyalaisilla olisi ähm, laaja kuva siitä, mitä Euroopan unioni voi tarjota. Tällaisen puitesopimuksen neuvottelu olisi kaikkein mahdollisimman paras keino tähän. Toivottavasti nämä neuvottelut alkavat uudelleen mahdollisimman nopeasti. Muutama viikko sitten äh, tapasin noin 30 Libyan edustajaa Brysselissä ja pyrin laajasti selvittämään heille, mitä Euroopan unioni voisi tällaisella sopimuksella tarjota. Ja toivon, että hyvin nopeasti he allekirjoittavat Ähm, sopimuksen näiden puitesopimusneuvottelujen aloittamisesta. Äh, mitä voimme sitten tehdä kaikkein tärkeimpien äh, kumppaneidemme äh, kanssa kansainvälisen turvallisuuden alalla? Ensinnäkin näiden milisien aseista riisunta ja aseista riisunta yleisesti ottaen. Tämä on kaikkein tärkeää mutta tämä on hyvin vaikeaa, sillä nämä milisiryhmät eivät halua luovuttaa aseitaan niin kauan kuin poliisilaitoksella ei ole riittävää kapasiteettia toimia. Tämän vuoksi meidän täytyy siis vahvistaa poliisivoimia. Euroopan unioni on käyttänyt hyvin suuria ponnistuksia ja resursseja poliisivoimien kouluttamiseen ja meillä on tällainen poliisilaitoksen tuki Compact-ohjelma käynnissä, myöskin Naton avustusohjelma ja Italian, Yhdistyneen kuningaskunnan Ranskan kaltaiset maat sekä Yhdysvallat ja turkkilaiset ovat olleet tukemassa tässä työssä ja toivottavasti tulevina kuukausina voimme kouluttaa ja varustaa sotilaita, jotta meillä olisi eh, Libyan armeijan ydin, joka voisi eh, taata rauhan. Tämä työ ei kuitenkaan ole helppoa, sillä ei ole helppoa löytää mm, Libyan puolelta uskottavia, vakaita keskustelukumppaneita. Ja tämän lisäksi meidän täytyy hoitaa ongelmat raja-alueella. Tiedätte, että meillä on EU-BAM-operaatio, noin 50 asiantuntijaa kentällä, jotka pyrkivät kouluttamaan libyalaisia asiantuntijoita, jotta nämä voisivat valvoa tulevaisuudessa rajoja. Tämä on erittäin monimutkaista. Luonnollisesti 50 asiantuntijaa eivät riitä tähän. Libyalla on 6 tuhatta kilometriä rajaa, 4000 kilometriä maarajaa, 2000 kilometriä merirajaa, ja tämä on erittäin laaja kenttä, joka tulee kattaa yhdessä amerikkalaisten kanssa luonnollisesti. Tämän lisäksi meidän täytyy pyrkiä paremmin ase- ja ammusvarastoja valvomaan. Tiedätte, että aseita ja asevarastoja sekä ammuksia on liikkeellä ja olemassa Libyossa erittäin paljon. Me pyrimme kontrolloimaan näitä asevarastoja ja ammusvarastoja ensinnäkin, että voisimme parantaa turvallisuustilannetta Libyassa, mutta myös siksi, että voisimme välttää sen, että Koko Magrebin alueen tasapaino ja Sahelin alue tämän lisäksi kärsii näiden aseiden ja ammusten leviämisestä alueelle. Äh, tässä työssä äh, amerikkalaiset ja äh, britit ovat äärimmäisen paljon olleet mukana ja me pyrimme vaatimattomasti tukemaan tätä työtä itsekin. Tämän lisäksi meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että me pyrimme asettamaan ponnistuksemme vain alueellisiin puitteisiin. Me pyrimme tekemään ähm, Sahelin alueen, Malin, Mauritanian, Chadin, Nigerin kanssa yhteistyötä, mutta toimemme myöskin, että kaikki Magrebin alueen kumppanimme tulevat mukaan yhteistyöhön, erityisesti Algeria, Marokko ja Tunisia. Tämän lisäksi meidän täytyy ehdottomasti pää toimijoiden koordinaatiota parantaa. Torstaina Roomassa tullaan järjestämään ministeritason huippukokous. Toivomme, että tämä ministerikokous Roomassa tulee tekemään mahdolliseksi aloittaa poliittinen siirtymä ja tarjota riittävää tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Me toivomme, että tämä Rooman kokous tekee mahdolliseksi jakaa kansainvälisen yhteisön parissa tehtäviä paremmin liittyen siihen, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät kysymykset, kun haluamme vakauden ja turvallisuuden tässä maaraukassa säilyttää. Kiitoksia. Um, kiitoksia. Sir Robert, olkaa hyvä. Chairman, what a joy it is to see you in the... Puheenjohtaja, mikä iloinen että puheenjohtajan paikalla. Tämä oli järkevä valinta kvestoreilta. Niin, kiitokset tästä tilannekatsauksesta. Kolme kysymystä oikeastaan tähän liittyen. Ottaen huomioon, että parlamentaarinen toiminta ei toimi niin hyvin kuin toivottaisiin, niin näkyykö mitään merkkejä siitä, että kun jotain vahvaa johtajuutta näkyvissä, eli siis uutta diktaattoria, joka yhdistäisi taas kaikki epätoivoiset maanosat. Jos tällaista näkyy, niin kuinka vahvaa liikettä siellä on. Ja toinen asia, jos me hyväksymme että parlamentarismi ei toimi niin hyvin kuin se pitäisi, niin miten EU sitten tekee sen suhteen, että parlamentarismia ohjattaisiin oikeaan suuntaan, että tiedettäisiin, miten se rakennetaan, mitä pitäisi tehdä, että se toimisi oikein, jos ei se toimi. Ja lopuksi vielä ehkä ehkä ei ole niin tärkeä kuin ihmisten kuoleminen ja muut asiat, mutta te tiedätte, että Libyassa on paljon kansan, kansallisperinnepaikkoja, eri kaupunkeja ja eri konfliktien sotilaiden hautoja myöskin, jotka ovat tavallaan toisella tärkeitä. Mitä voitaisiin tehdä niiden suojelemiseksi? Kiitoksia. Sitten edustaja Milan Mon, olkaa hyvä. Kiitos presidente. Eh, no, no lo entendí eh, al principio, no pude escuchar al principio. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, en kuullut aivan tämän puheenvuoron ensimmäisen minuuttien, mutta jos ymmärsin oikein, te toivotte, että Rooman kokous tulee parantamaan eri toimijoiden ja kansainvälisen yhteisön toimijoiden koordinointia, kun he toimivat Libyassa. Haluaisin kuitenkin kysyä, mikä on koordinaation taso Euroopan unionin jäsenmaiden välillä, kun ne toimivat Libyassa? Välillä kuulen tässä talossa eräs kollega valitteli asiaa, että riittävää koordinaatiota ei ole. Vaikuttaa siltä, että eräät jäsenmaat tekevät yhteistyötä, mutta eivät koordinoi sitä riittävän hyvin. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tähän liittyen. Kuten sanoin, en kuullut puheenvuoronne alkua, mutta monet ihmiset ovat varmastikin samaa mieltä siitä, että Libya on todellakin esimerkki tietynlaista balkanisaatiosta, joka tapahtuu Pohjois-Afrikassa. Nämä eri heimot toimivat siellä, mutta ne ovat hyvin jakaantuneita. Ja nyt tämän institutionaalisen tyhjön lisäksi näiden heimojen toimia, toiminta tekee hallinnon erittäin vaikeaksi. hän hallinnoi omalla teräsotteellaan, mutta nyt se on hyvin vaikeaa. On lähestulkoon hämmästyttävää, että Gaddafin aikana yhtenäisyys saavutettiin, mutta nyt se on mahdotonta saavuttaa. Mikä mielipiteeni tähän liittyen on? Onko mahdollista saavuttaa yhtenäisyyttä ja yhteistyötä näiden eri heimojen välillä? Ne eivät taistele vain keskenään, mutta ne ovat myöskin sisäisesti jakaantuneita, kun näissä on sukujen ja perheiden erilaisia intressejä kyseessä. Kiitoksia sitten Graham. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Minkareliä ja kysyisin, mitä tarkoittaa, että parlamentin pitäisi aloittaa toimintansa. Minusta ongelma ei ole niinkään, että eikä parlamenttikö haluaisi toimia, mutta se vain estää toimimasta. Siinä on hyökätty, siinä, siinä on laittu hotelli ja puhemies äh, Sakeino joutuu kokonaan hyökkäysten kohteeksi. Ja mietinkin, että mitä muuta vielä Euroopan unioni voisi tehdä tukeakseen parlamenttia ponnisteluissaan päästä toimintaan kiinni. Sitten resursseista vielä. Ja kyllä yleisesti toivoa, että öljy- ja kaasutulot antaisivat maalle tarpeeksi tuloja, että oman jälleenrakennuksen rahoittaa tällä tavoin. Mutta näin ei tapahdu, koska täällä on paljon konflikteja öljystä. Niin mitä resursseja sitten unionilla on tähän? Ja mitä nämä resurssit ovat verrattuina sitten näihin resursseihin, joita meillä oli sitten sodan aikana käytössä. Voi olla, että ehkä me olemme tällä hetkellä vähemmän sitoutuneita Libiaan kuin olemme aikaisemmin. Ja kun aikaisemmin pystymme voittamaan sodan, niin emme pystynyt voittamaan rauhaa. Uh, Mr. Kresseldorf, please. Mr. Eh, Kresseldorfer, olkaa hyvä. Kiitos esityksestänne. Se oli hyvin mielenkiintoinen, hyvin jännittävä. Haluaisin jatkaa siitä, mitä kollega Milan Mun sanoi nämä heimorakenteet, me olemme kohta sanoa, että, että sieltä yhä enemmän nousee esille sellaista, että se mikä tänään voin saada, niin sen haluan varmistaa, koska en tiedä mitä huomenna saan. Onko tämä vaikutelma oikea? Ja minulla on myöskin sellainen vaikutelma, että kansainvälinen yhteisö yhä enemmän on ö, hylännyt tämän ajatuksen. Meillä on muita kriisejä. Ukraina ja Syyriassa mitään ei ratkaistu mitään kemiallisten aseiden tuhoaminen, joka on käynnistynyt, mutta mistä Libya on kriisikartalta kadonnut ja nyt vain annetaan asioiden mennä omalla painolla. Onko tämä myös teidän vaikutelmanne? Thank you very much. Kiitoksia. Herra Minkarelli. Uh, Paljon kiitoksia aivan aluksi uh, Sir Robertin kolmen kysymyksen vastauksena siitä, onko toivoa vahvalle johtajuudelle Libyassa. Sanoisin, että selkeä vahva toive Libyassa on sille, että um, laki ja järjestys palautettaisiin. Kuten voitte kuvitella, väestö on enemmän kuin kyllästynyt siihen, että joutuu elämään tässä kaoottisessa tilanteessa. Heidän elinolosuhteensa ovat uh, huonontuneet tämän kaauksen vuoksi ja on aivan selvää, että vahva toive on olemassa sille, että oikeus ja järjestys palaisi. Saammeko me sitten lakia järjestystä aikaan ilman diktaattoria? Toivon niin. Minusta vaikuttaa olevan niin, että siirtymä kauden kokemukset monissa maailman maissa ovat osoittaneet, että jopa kaikkein pahimmissa olosuhteissa, ja Libya todellakin on erittäin erittäin huonossa tilanteessa, koska kuten sanoin, että tässä kyseessä ei ole vain se, että poliittinen mm, luokka puuttuu. Tästä, tältä maasta puuttuu hallintokoneisto kokonaan ja nyt on erittäin huonot olosuhteet tämän siirtymävaiheen toteuttamiselle. Mutta aivan varmasti oikeutta järjestystä Libyassa halutaan saada aikaan ilman uutta diktaattoria. Tämä tulee varmastikin viemään aikaan, mutta me kyllä saamme sen toteutettua. Sen toinen kysymys, mitä voisimme tehdä, jotta voisimme auttaa ja ohjata heitä. Me, kuten tässä Irankin jo sanoi ja herra Watson, me olemme sitoutuneet tämän konfliktin alusta lähtien siihen, että autamme ja me olemme yli 30 miljoonaa euroa antaneet julkishallinnon rakentamiseen, poliisilaitoksen tukemiseen, oikeuslaitoksen uudistamiseen, tuomarilaitoksen uudistamiseen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, mutta ei ole helppoa toteuttaa näitä projekteja, sillä kuten sanoin, meillä ei ole uskottavaa, vakaata keskustelukumppania. Meillä ei ole julkishallintoa, sellaista, joka Tsekoslovakiassa oli 30 13 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten Balkanilla. Julkishallintoa ei ole olemassa, joten on erittäin vaikeaa asiantuntijoillemme nyt näitä avustushankkeita toteuttaa. Luonnollisesti teemme parhaamme, jotta voisimme näitä projekteja saada toteutettua, jotta voisimme Libyaa tällä siirtymävaiheen tiellä ohjata. Me teemme vähemmistöjen suojelun parissa töitä, se on tarpeen ja me pyrimme varmistamaan myöskin sen, että ne, jotka ovat nyt vangittuina ilman minkäänlaista tuomioistuinkäsittelyä, saavat joko oikeuden tuomioistuinkäsittelyyn tai sitten, eh, että heidät vapautetaan. Sitten edustaja Milan Mon, onko koordinaatio-ongelmia olemassa Libyassa toimivien valtioiden välillä? Täysin suoraan sanottuna meidän täytyy taistella, että saisimme jonkinlaista koordinaatiota aikaan. Ja suoraan sanottuna eihän tämä ole yllättävää. Libyassa on öljyä, siellä on tahoja, jotka saattaisivat suuria sopimuksia tehdä sen suhteen. Valtioiden intressit ovat kyseessä ja kilpailu ja me kunnioitamme luonnollisesti tätä kilpailua eri aloilla, mutta meidän täytyy taata se, että eri jäsenmaat ja Euroopan unioni koordinoivat läheisemmin töitään, jotta voisimme poliittista uudistusta tukea paremmin ja tämän lisäksi myöskin turvallisuustilannetta tukea. Uskon, että viime kuukausien aikana on tapahtunut edistystä tällä alalla. Me emme ole vielä saaneet aikaan täysin tyydyttävää tilannetta, mutta uskoakseni tällä nykyisellä liikevoimalla ja sitoumuksella saamme tuloksia aikaan. Te olette aivan oikeassa siinä, että näiden heimojen toiminta on hyvin tärkeä tekijä. Miksi Gaddafi onnistui yhdistämään nämä heimot helpommin kuin me? No, koska on helpompaa diktaattorille saattaa nämä eri heimot yksi mieliseksi kuin tehdä se demokraattisesti. Ei tämä ole mikään yllätys. On totta, että monet heimot taistelevat keskenään. Heimot äh, ovat organisoituneet maantieteellisesti. Tiedätte, että Zintanin miliisit ja Misratan miliisijoukkiot ovat erittäin vahvoja. Ne ovat etnisiin jakoihin perustuvia. Amazidit, Tuaregit Tebut ovat kieltäytyneet osallistumasta kansanäänestykseen. Anteeksi, tarkoitan siis tämän kansallisen kongressin ään vaaleihin, joten erimielisyyksiä on näiden heimojen välillä, mutta tämä tekee mukaanottavan prosessin entistä tärkeämmäksi. Tämä osoittaa, kuinka hallinto ja parlamentti, jos ne haluavat jotakin konkreettista saada aikaan, joutuvat todellakin toimimaan mukaan ottamasti, ottamaan kaikki mukaan, että saataisiin demokraattinen siirtymävaihe toteutettua. Sitten edustaja Watson parlamentti toimii, mutta sitä vastaan käydään jatkuvasti ja jatkuvia hyökkäyksiä tapahtuu. Ja tämä on totta, nämä milisijoukkiot hyökkäävät jatkuvasti parlamenttia vastaan, siis tätä äm, kansallista kongressia vastaan ja hallitusta vastaan. ne yhä jatkuvasti taistelevat ja äm, pääministeri Zeidania uhkaavat lähestulkoon päivittäin ja meidän täytyy vedota parlamentin jäseniin, jotta he olisivat hiukan äh, vastuullisempia, että he toimisivat maansa intressien mukaan. Edustaja Christopher, onko Libya yhä prioriteetti meille? Kyllähän sen tulee sellainen olla. Nyt jos Libyassa tulee jonkinlainen musta aukko tulevaisuudessa, sillä on välitön vaikutus Euroopan unioniin pakolaisten myötä, laittoman maahanmuuton myötä, terrorismin myötä järjestäytyneen rikollisuuden myötä. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että pidämme Libyan erittäin korkealla omassa prioriteettilistassamme. Näin käsittääkseni poliittiset toimet tekijätkin. Kiitoksia. The point of antiquities and heritage. Puhua tästä perinnön, kulttuuriperinnöstä ja... very Suoraan sanottuna me ei kovinkaan usein keskustele tästä asiasta. En sano, että kysymys ole tärkeä. Meidän täytyisi kiinnittää enemmän huomiota kulttuuriperintöön. Muistan, että reilu kaksi vuotta sitten, kun keskusteltiin puitesopimuksesta Gaddafin hallinnon kanssa, me keskustelimme tästä kulttuuriperintökysymyksestä Libyan viranomaiset tuolloin pyysivät meitä huolehtimaan asiasta ja auttamaan heitä Ähm, hallinnoimaan tätä sektoria. Mutta tällä hetkellä suoraan sanottuna se ei ole meidän mm, toimiemme mm, prioriteettilistan huipulla, kun puhumme Libyasta. Mutta se on totta, että asia on sellainen, johon tulisi kiinnittää huomiota. We hope you know. Kiitoksia. Toivottavasti tiedätte, että täällä ainakin pidetään tilanne valvonnassa, koska kaikkea tietenkin tilanne ei ole täysin. Kaikkea onnea ja menestystä matkaan ja tervetuloa taas tänne sitten. dear friends. Niin, hyvät ystävät, meillä on 17.15 äänestykset, joten pidetään taukoa siihen saakka. Damen Herren. Hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan seuraavaksi esityslistan kohdasta seitsemän. Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus. Esittelijä, onko teillä kommentteja vielä tähän ja, voorzitter, dat ik hoop dat de socialistische fractie... Puheenjohtaja, minä toivon, että sosiaalidemokraattien ryhmä pitäytyy sopimuksessa, joka täällä on saatu aika myös kriittisistä kysymyksistä ja toivon, että he pitävät kiinni tästä kannasta. Aika on muuttunut tässä parlamentissa nyt annet, annetaan ja sitten saadaan, jota vastineeksi merkitsee sitä, että sitten myöskin noudatetaan sopimuksia. Ja niin kuin sanottu, näin on oltava. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulle tapahtuu tällaista, herra puheenjohtaja, ja minä toivon, että lähdetään liikkeelle, että luovutaan niistä, mitkä eivät ole muille hyväksyttäviä. Sí, gracias, presidente. El grupo social... Sosialistien ryhmällä on ollut työryhmän kokous ennen tätä kokousta. Ja demokraattisesti olemme hyväksyneet erityisen kannan, joka on hyväksytty tässä. On hiukan erilainen käntä kuin mistä alun perin sovittiin, mutta tällaista tapahtuu myös muissa ryhmissä. Wir leben in einer freien Welt, auch wenn elämme vapaassa maailmassa, vaikka se on vähän epämiellyttävääkin. Tietenkin kaikki sitten näkevät, mitä he saavat tästä vastineeksi. Ja mitä muita sananparsia tähän voisi vielä sanoa. No niin, sitten äänestykseen. Kuka tukee muistutusta yksi? Vastaa. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Se on 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. kaksi Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 57. Tällä sopeutuksella tässä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten 59.60 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 63 puolesta, äh, 62 puheenjohtaja korjaa, 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 63 vedetty pois, sitten kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 77 77. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 92. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten sata. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta, suullinen tarkistus siis puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 107 vai 104? 104 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tai tässä on hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin nyt. 106 Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Ah, 107. 107 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 135 puolesta vastaan tyhjää Taisi olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Ei, hylätty siis, tarkoitan. Niin, hylätty. Äänestys päättyy. No sitten mä katsottiin väärästä kohtaa tätä. Selvästi hyväksyt, ylätty. Sitten 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 141. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta. 160 puolesta 144? A. Ah. Minusta kyllä sosiaaliset ei. Tarkistetaan 144. Kun te äänestitte vastaan. Ei, voi, ei voida tarkistaa, se käyttää tähän kantojen vaihtamiseen. Ei tämä ole sallittua. Tämä on hyvä, hyvä keino kyllä. Pitää muistaa tämä. Äänestys päättyy tekemään, ei tämäkään auttanut. 160 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 145 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 146 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Sitten 150 puolesta. Vastaan, tyhjä Siis puolesta, vastaan, tyhjä ylätty. 158 puolesta, vastaan, tyhjä ylätty 162. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Mutta tarkistetaan. 170 uudestaan vielä. Minä en ole tarpeeksi tarkkaavainen. tarkistetaan koneellisesti. En ollut täysin tarkkaavainen, joten tarkistetaan. Äänestys päättyy. 8.36 tilanne. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta. Niistä 173 hyväksytty. Niin, 173. Tarkistetaan. No nähdään, että liberaalien vahvuus tässä. Sitä neljä Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 76. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 177 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 178, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, Tarkistaa tämä toinen, koska täällä oli vähän hämmennystä. Which is the number of the amendment? Because there was no translation. 178. Okay. okay. Uh, part 178. Niin toinen osa 78 on kyseessä. Tarkistaa. 178. Toinen osa. Kondellinen tarkistus. Äästys. päättyy. Ylätty. 179 puolesta Maria, että sun englantisi on täydellistä. No tietenkin tämä on ongelma, mikä teki kreikkaista, että ymmärrä enää saksalaisia. Satasekytyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 189. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äh, hylätty. Hylätty. Korjaa puheenjohtaja. Äh, Minkä sitten seuraavaksi? Tämä oli hylätty siis. Sitten kompromissi 12 puolesta. Me just yrittäimme tämän. tämän. Niin, totta. 189 unohdettiin. 189 oli ylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää. Ei auttanut. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 199 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 200 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 201 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 202 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitääkin tarkistaa vielä. Tämä ei ollut kovinkaan selvä tulos. 210 on siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 26. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 226 puolesta vas, vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä on taas joku kaksinkertaisen palkkion tästä kirjoittamisesta. 233. Se onkin rauennut. Tämäkin on rauennut. minulla on väärä sivu tänne väliin, minun pinoni. Joku arabialainen työntekijä varmaankin. 238 puolesta, vastaan, Tyhjä. hylätty. 239 puolesta, vastaan, Tyhjä. hylätty. 240, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Tämä on hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 16a puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, hylätty, hylätty, hylätty, korjaa puheenjohtaja. 275 ollaan menossa. 269 ei ole vielä äänestetty. 268. 268 puolesta vastaan Tyhjä. Ylätty. 269 puolesta vastaan Tyhjä. Ylätty. 270 puolesta vastaan Tyhjä. Ylätty. 271 puolesta vastaan Tyhjä. Ylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 286 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 287 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 288 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 289 puolesta, vastaan. Se oli 289. Tarkistus. 13.33 hylätty. 292 puolesta, 290 korjapuheenjohtaja, 290 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 291 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 294 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 295 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää Tarkistus. 309. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 11.37 hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 311 hylättiin. Osa sosiaalidemokraatit muuttivat oppositiota hieman osittain ainakin. 11.32 oli tulos. 312 puolesta vastaan tyhjää ylätty 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 Potskot puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Edustaja Duff. Chairman on. Puheenjohtaja Tarkistus 338. Minä haluaisin pyytää kohtakohdalta äänestystä. Invites the next parliament and commission to review the integrity and plausibility of long-lasting and open-ended accession procedure which the Union and Turkey engaged for many years. Piste. Ja toinen osa erillisenä äänestyksenä. Puheenjohtaja, mielestäni meillä on tavanomaiset säännöt, jos sääntöjen mukaan pitää kertoa etukäteen, jos haluaa kohta kohdalta äänestyksen tai ei. Edustaja Duff tietää, että me vastustamme tätä tarkistusta, mutta jos hän haluaa sen kaksinkertaisesti saada kumottua, niin voimme tehdä näin. No? Äh, Geoffrey, äh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew, niin. Andrew. Ymmärrän kantasi, mutta pitää ymmärtää, tietenkin säännöt myöskin, että jos se hylätään, niin se hylätään sitten, se hakemus siis. Äänestetään puolesta 338. Puolesta puolesta. vastaan, tyhjä hylätty. Sitten johtossa kappale ykkönen. puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kuusi puolesta,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 Tarkistus. 14. Äänestys päättyy. 12.34. Minä arvioin aina tämän väärin. 16 puolesta, ei, anteeksi, 15 kolja puheenjohtaja puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 18 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 19 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 21 20 tarkistus, hyvä. Äänestys päättyy. 35, 13, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 24-25 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä. Sanoisin hyväksytty, vai, mutta äästään uudestaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.30. 26 puolesta. 26. Ah, se oli jo 26 juuri. Ah. 27 puolesta. Vastaan tyhjää ylätty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää ylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta, vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 39 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko äänestys, äänestys alkaa, loppuäänestys. You want, uh, Ria one, to say something. Dann lassen wir erstmal die, äh, die Abstimmung beginnen. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36, puolesta 8, vastaan 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja haluaisin kiittää sinua. Olet hyvin pitkän aikaan tätä asiaa käsitellyt ja sanotaan suuria enemmistöjä tämän joutuksen taakse Toivottavasti on minun viimeinen Ihmiset, tämä oli sinun viimeinen Turkki edistyskertomuksesta. Kiitos työstä tästä näinä vuosina. Ähm, itse... Kiitos puheenjohtaja. Kun on esittelinä Turkki-asiassa, se ei ole koskaan helppoa, mutta haluaisin kuitenkin myös kiittää kollegoja, ei pelkästään tänään, vaan erityisesti tänään, siitä, että me lopultakin noudatimme, mistä oli sovittu viime viikkoina. Oli ehdottoman tärkeää, että kaikkina näinä vuosina olen tehnyt, kun olen tehnyt tämä Turkki mietintö, olemme päässeet sopimukseen parlamentissa, sopimukseen, joka tarkastelee Turkkia ehdokkaana me olemme neuvottelemassa heidän kanssaan, mutta meidän täytyy kohdella heitä avoimella ja reilulla tavalla. On paljon arvosteltavaa, ennen kaikkea sitä on ollut tänä vuonna, <clears throat> mutta kuitenkin tämä on avointa ja reilua. Ja me toivomme, että tätä kautta maata uudistetaan, koska uudistuksia todella tarvitaan. Ja vielä kerran kaikille kollegoille, ennen kaikkea Avilalle ja kaikille muille, jotka ovat äh, joissakin vaikeissa asioissa osoittaneet olevansa hiukan eri mieltäkin, mutta kiitos teille. have not to thank us because many of... Niin, monet meistä ovat itse asiassa peloissaan, jotka uskallakaan näistä toisilta, vaan meitä ei tarvitse sitten ruveta kiittelemäänkään. Nyt tulemme seuraavaan kohtaan. Se on suositus neuvostolle EUn HOlle lähetystoiminta harjoittavien tiedotusvälineiden käytöstä esitteli, ja Voitte nähdä, että näin, että olette toipunut urheilusta. Ei pidä aina pyöräillä. Sir Graham. Chairman, I apologize that I Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, en pystynyt osallistumaan viime viikolla valiokunnan keskusteluun. Tämän onnettomuuden jälkeen hän minä joudun sairaalaan, mutta varmaankin kollegat ovat tyytyväisiä kuullessaan, että polkupyöräni niin selväsi vaurioita. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän työssään tässä mietinnössä. Meillä on puheenjohtajan monia kompromissitarkistuksia käsittelyssä. Tuen niitä kaikkia. Meillä on viisi suullista tarkistusta, enkä vastusta numeroita 2-5. Eh, hiljattain on esitetty kysymys tämän mietintöluonnoksen otsikkoon liittyen ja käsittääkseni puheenjohtaja, että kun eh, nyt eh, tämän valiokunnan työvaliokunta on hyväksynyt tämän mietinnön otsikon. Sitä ei voida tarkistuksella muuttaa, mutta on mahdollista se kyllä muuttaa sitten, jos puheenjohtajakokouksesta puheenjohtaja saa tähän suostumuksen. Haluaisin siis pyytää puheenjohtaja nyt suostumusta tälle ähm, otsikon muutoksen liittyen suosituksessa neuvostokomissiolle ja Euroopan ulkosuudenhallinnolle liittyen lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooliin. Jos siis tällainen muutos voitaisiin hyväksyä, sitä voitaisiin suositella puheenjohtajakokoukselle uskokseni, se tekisi meille mahdolliseksi saattaa konsensus aikaan täällä valiokunnassa. Kiitos. Yritämme tätä. En usko, että on mitään yritetä syytä siihen, että jokin taho ei tähän suostuisi. Kysymys on vain kielisestä väärinkäsityksestä, joka tässä korjattaisiin, ja siksi vielä pyrimme hoitamaan asian lyhyttä virkatietä käyttäen niin, ettei sillä työllistetä satoja ihmisiä tässä talossa. Kuka on uuden otsikon puolesta, esityksen puolesta pyydän nostamaan käden. Kuka on vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt tulemme tarkistua kompromissiin neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 58-59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Nyt se on päättynyt. 26-13 äänin hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 85 84-85. 84-85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26-27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29, 90, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tätä ei voi yleensä niin paljon tekijöitä taustalla. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nytten 98.304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 15.27 äänin hylätty, 111 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 113 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 114 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 115 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, myös kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Aber ich glaube auch entgegen der Papierform abgelehnt. Ja. Das war? Nummer 9. 29 siis. Hylätty siis. Ja 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 31-32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ja 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme. Neljä. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan ja yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 ja 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 15 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, suunnitelmistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 37 puolesta 4 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Kriege wieder mit der Membership. Ist das im Griff? Äh,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 sitten Kovalin mietintö. Herra Kovali ei ole paikalla. Herra Tänök edustaa häntä. Uh, Edustaja Kovali päässyt paikalle, mutta olen uh, käsittänyt, että kaikki kompromissit on saatu menestyksellä neuvoteltua ja ehdotan, että etenemme välittömästi nyt äänestykseen, hyvä puheenjohtaja. Start. Hyvä, aloitetaan. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme tarkistukseen 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voiko näyttää joku Sarjusvolskin tarkistuksen? Jaa, ei ole tarpeen. <laughs> Noin, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty uskoakseni, mutta tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ich würde einfach mal insbesondere... Minä herra Severinillä on vielä ystäviä. 80. 80 puolesta. Anteeksi. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme 93 puolesta. 93. Näin täällä lukee. 93 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 58. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 256, 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 23.12 äänin. 257 puolesta Vastaan tyhjää. Hylätty. 258 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 133 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää 262 siis tietysti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268. Pu- Mistähän se löytyy? Fleckenstein. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 198. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 201. Stimmt. Ich habe das quer gelesen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 202 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 217 tarkistetaan. Über 273 angenommen. Ja, ja war angenommen. War angenommen. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Es wird 15 zu 25 abgelehnt. Wir kommen dann... Hylätty. Nyt tulemme sitten 274 äh, puolesta. ...274 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 220 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 275 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 223 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 224 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 226 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 276 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 276, siinä taisi olla virhe. Anteeksi, 226, 226, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Minä taisin sanoa hylätty, mikä oli väärin. 276 hyväksyttiin. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 231 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan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 Kompromissi kaksi puolesta vastaan ty- kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. Was ist der eine hier? Wolltest du mich hinlegen?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 Ah, that's a mistake here. Okay. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 49.243 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Promissi 4 puolesta, Vastaan tyhjää hyväksytty. 61, ei. 62, 62. kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Pitää sitä kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty.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 loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 36, 2 ja 2. Herra Chanok, välittäkää herra Kovalille meidän onnittelumme. Ja nyt tulee lausuntoluonnos koskien Kioton pöytäkirjaa puolesta. A. Koneäänestyksellä. Ei, totta voidaan historiaa kirjoittaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty ääni 34, 1, 2. Wir haben jetzt... Nyt meillä on 15 minuutin tauko ja sitten Pierre Vimon. 10 minuutin tauko ja sitten Pierre Vimon tulee ja kertoo ulkoasiaministeriön neuvoston kokouksesta, joka käsitteli Ukrainaa. Emma, Bitte. May I inform the colleagues that the parents... Puheenjohtaja, haluaisin kertoa kollegoille, että ilmeisesti venäläiset ovat asettaneet takarajan Ukrainan joukoille äh, Krimin alueella huomisaamuun kello kolme äh, GMT mennessä heidän pitäisi siis vetäytyä. Tämä on viimeisin tieto, jonka minä olen saanut. Heidän pitäisi siis antautua. Thank you. Kiitos.